Okay, we can now start. No niin, voimme aloittaa kokouksemme. Hyvää huomenta kaikille. Aloitamme esityslistan hyväksymisellä. Voimmeko hyväksyä teillä olevan esityslistan? Hyväksytty. Puheenjohtajan ilmoituksia ei ole, joten siirrymme suoraan seuraavaan kohtaan – pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta, joka pidettiin 6-7. toukokuuta. Ja nämäkin ovat kansioissanne. Jos teillä on huomautettavaa pöytäkirjasta, olkaa hyvä ja ilmoittakaa siitä sihteeristölle ennen kokouksen loppua, ellei huomautuksia vastaanoteta ennen kokouksen päättymistä tänään, niin pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi. Sitten kohta neljä koordinaattoreiden päätösten ja suositusten hyväksyminen. Olette saaneet tämän luonnoksen koordinaattoreiden 23. kesäkuuta antamien päätösten ja suositusten käsittelystä ja hyväksymisestä. Jos teillä on huomautuksia, olkaa hyvä ja toimittakaa ne sihteeristölle ennen tämän kokouksen loppua, ellei niitä jätetä, niin tämä kohta katsotaan hyväksytyksi nämä päätökset ja suositukset. Sitten komission ilmoitukset, seuraava kohta viisi. Onko meillä komission ilmoituksia? Ei ole, joten tämäkin kohta esityslistalla on käsitelty. Ja sitten Seuraava kohta kuusi. Esityslistalla Ebola-kriisi, opetukset pitkällä aikavälillä sekä keinot vahvistaa kehitysmaiden terveydenhuoltojärjestelmiä kriisien ennaltaehkäisemiseksi tulevaisuudessa. Tämä on ensimmäinen varsinainen esityslistan kohta ja tästä käydään keskustelua. Käydään siis Charles Görensin mietinnön tarkistuksista kehitysvaliokunnan jäsenet esittivät 157 tarkistusta ja sitten FEM ja ENVI-valiokunnat ovat myös antaneet lausuntonsa. Aluksi annan puheenvuoron esittelijä Görensille asian esittelemiseksi. Charles, ole hyvä. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme päässeet lähestulkoon työmme loppuun keskustelemme nyt tarkistuksista ja sovimme loppuvaiheista. Eli jatko seuraa syyskuussa. Voin esitellä teille kompromissitarkistukset syyskuussa seuraavassa kokouksessa, ensimmäisessä tai toisessa, ja tämän jälkeen siis voimme löytää paikan täysistunnosta esityslistalta. Muistutan vielä, että tarkoituksena oli käydä läpi tilannetta siitä, miten Ebola-virus on kehittynyt. Ja me olimme kaikki samaa mieltä siitä, että tämän viruksen leviäminen oli merkittävää Ikinä ei ollut tapahtunut näin voimakasta viruksen leviämistä ajallisesti ja paikallisesti. Tuhannet ihmiset joutuivat viruksen kohteeksi ja tiedämme mitkä ovat seuraukset. Nämä kolme maata, jotka ovat kyseessä, niillä on hyvin verrattavissa oleva tilanne. Ne ovat sellaisia maita, jotka ovat hyvin vähän kehittyneitä erittäin äh, äärimmäisessä köyhyydessä elää 80 prosenttia tai yli ja elinjään odote 50-60 vuotta. Meillä oli mahdollisuus myös äh, katsoa hiukan, miten on reagoitu näissä maissa ja sen jälkeen sitten äh, kansainvälisesti ensimmäinen toimielin, joka ne kritisoitiin, oli maailman terveysjärjestö vähintäänkin. Äh, äh, se ei ollut tosiaankaan liian proaktiivinen aluksi vasta äh, syyskuussa tapahtui jotakin ja tämä tapahtui meidän päätöslauselmamme seurauksena. Silloin alkoivat asiat mennä eteenpäin ja tämän lisäksi tämä proaktiivinen puoli kansainvälinen yhteisö on toiminut, jotta on, voisi tosiaankin reagoida etukäteen jo tällaisissa kriiseissä. Me haluamme näiden kolmen maiden osalta sanoa, että edelleenkin on oikeutettua käyttää ainakin 20 prosenttia näihin velka, velkamenoista näihin terveydenhuoltojärjestelmän parantamistoimiin ja meidän kannattaa myös miettiä sitä, miten voitaisiin uudistaa näiden kolmen maan osalta ohjelmakokonaisuus, koska Ebola-katastrofi on häirinnyt monta muuta asiaa ennaltaan jo tiedetään 2014 vuodesta lähtien silloin, kun sairaus lähti leviämään. Se ei ollut vielä mukana näissä ohjelmissa, joita on tehty tuleville vuosille monivuotisessa rahoituskehyksessä. Niinpä kehottaisimme, että komissio käy läpi uudestaan nämä ohjelmakokonaisuutta niin, että voitaisiin saada niihin kehitystä. Tämän lisäksi on myös keskinäistämisponnistelut kansainvälisellä, kansallisella ja alueellisella tasolla, varsinkin ajatellen Euroopan unionia, miten toimitaan jatkossa. Ja tästä syystä olemme nimittäneet herra Stilianidasin, joka on vastuussa koordinoinnista Euroopan unionin osalta. Olisi erittäin hyvä, että voisimme nähdä häntä melko säännöllisesti, jotta nähtäisiin, miten asiat menevät eteenpäin. Ja lopuksi sitten jälleenrakennustoimet näiden kolmen maan osalta. Ne ovat kärsineet myös taloudellisesti. Tietyt, mm, tietyt toiminnot ovat täysin jäädy, jäädytetty ja näin olisi saatava riittävästi varoja, jotta voitaisiin rahoittaa mm, näiden valtioiden äh, toiminnot, eli tärkeät toiminnot, pitäisi saada tällä tavoin hiukan rattaita liikkeelle. Kansainvälinen äh, konferenssi pidetty tästä asiasta näiden kolmen maan osalta ja tässä siis äh, oli keskustelu konsensuskeskustelu ja äh, yllätyin, että äh, tulee näin paljon tarkistuksia, mutta siitä huolimatta, kun on paljon äh, tarkistuksia, se tarkoittaa sitä, että ainakin mietintöä on luettu. Eli kiitän siitä, että olette lukeneet tämän mietinnön. Ja toiseksi tietyt argumentit, niiden rele- ovatko ne relevantteja. Tässä olen käynyt niitä läpi. Te olette olleet erittäin aktiivisia ja Chris Ponga, Maurice Ponga on oikein innostunut tässä asiassa ja hän painotti henkilöstön, lääkintöhenkilöstön koulutusta varsinkin ja hän painotti varsinkin sitä, että otettaisiin uusi ohjelma käyttöön nopeaa toimintaa varten, hätätilanteita varten. Näitä asioita voi ymmärtää myös toisessa mielessä. Pitäisi, pitäisi tai on hiukan lievennetty WHO on maailman terveysjärjestön vastuuta ja Kuitenkin äh, maailman terveysjärjestö on olennainen toimija tällaisissa tapauksissa, mutta yritän löytää äh, oikean paikan näille tarkistuksille kompromissitarkistuksissani. Ja sitten ähm, avoimet ovet, 11 äh, kehitysrahasto. Pitää katsoa siinä myös, että nämä asiat tulevat etualalle ja täytyy katsoa missä määrin Euroopan unionin pitäisi lisätä tai sopeuttaa omia panoksiaan. 20 prosenttia, se ei ole mikään maaginen luku, se 20 prosenttia on indikatiivinen luku, eikä se ei ole riittävä. Se on keskimäärin se, mitä haluaisimme, että EU käyttää omasta kehitysavustaan perussosiaalirakenteiden kehittämiseen – Noiser, kollegamme, oli hyvin aktiivinen tarkistuksissa. että kun vahvistetaan näitä terveysjärjestelmiä siellä ainoastaan prioriteettialueiden alueiden osalta, mutta ei Sierra Leone ja Liberia tullut mukaan. Mutta tosiaan ehkä nyt komissio voisi reagoida tähän. En tiedä, onko herra Noiser oikeassa. Ei hän ainakaan ihan väärässä ole. Ja vihreiden osalta Sargentini, Koivor ja Rivasini puhuvat vaikutuksista, joita on ollut IMFn ohjelmalla koulutus- ja terveysjärjestelmissä. Ja nämä järjestelmät vaativat vahvennusta Tässäkin olette aivan oikeassa, mutta täytyy katsoa, miten asia hoidetaan tässä mietinnössä tässä kilpailevat useatkin tekijät. Tässä pitää muistaa se, että kansainvälinen yhteisö on ollut kehitysasioissa vähän, hyvin vähän sitoutunut. Jos olisi ollut riittävästi rahoitusta, niin olisi pystytty myös puuttumaan riittävästi äh, näihin äh, tuhoisiin seurauksiin, joita oli. Ja Maailmanpankin kautta olisi pystytty myös toimimaan. Eli äh, hyvin samantyyppisiä ajatuksia kuin itselläni Louis Michel painotti riskien keskinäistämistä, jotta saataisiin kunnollinen terveysjärjestelmä aikaan. Uskoisin, että tässä nämä mietinnön peruslinjat, ne ovat saaneet edelleenkin vahvistusta näiden tarkistusten myötä. Niitä on tosiaan hyvin paljon. Olen siitä iloinen ja tässä mielessä muotoilisinkin kompromissitarkistuksia niiden mukaisesti. Minulla on jo ajatuksia, mutta niistä varmaan voidaan puhua myöhemminkin tuolla syyskuun alun, alussa voisimme puhua, ellei sitten tällä viikolla tai ensi viikolla tarkistusten esittäjien kanssa voisimme miettiä hiukan tiivistä tekstiä. Tässä siis minun ajatukseni teidän ajatuksiinne koskien mietintöäni. Niin kiitoksia. Olen avoin teidän ehdotuksillenne. Kiitos. Thank you, Charles. Kiitos, Charles. Ja nyt kuuntelemme sitten varjoesittelijöiden kommentteja ensiksi edustaja Ponga. <laughs> Merci Charles. Euh, en fait... Kiitoksia, Charles. Niin. Viittaan näihin tarkistuksiin, joita on jätetty. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kuitenkin kiittää sinua tästä työstä, jota olet tehnyt Ebola-aiheesta. Olen esittänyt 27 tarkistusta. Kuten sanoit, niin Minäkin uskon, että voimme löytää konsensuksen eri tarkistuksista, joita olen esittänyt. Olen esittänyt tarkistuksia, jotta voisin täsmentää tiettyjä seikkoja ja muistuttaa siitä, mikä on, mikä on vaikutus EU-hun ja komissioon ja komissiolla tähän kriisiin. Olen tämän lisäksi halunnut korostaa sitä, kuinka tärkeää on perustaa tota, tiedotusverkosto näissä ja terveysverkosto näissä kyseisissä maissa, jotta vastaavaa katastrofia voidaan välttää. Jatkossa tarvitaan sellainen terveydenhoitojärjestelmä, jonka avulla voimme vastata tämänkaltaisiin katastrofeihin välittömästi. Ja toinen seikka, jota haluan korostaa ja joka on mielestäni tärkeä, on yhteistyö ja tiedonvaihto EUn ja kehitysmaiden välillä he, terveydenhoitohenkilöstön koulutuksesta. On erittäin tärkeää, että Euroopan unioni jakaa asiantuntemustaan ja lääketieteellistä ja tieteellistä tietämystään, jotta voidaan välttää uusi pandemia. Ja lopuksi äh, haluaisin vielä sanoa seuraavan asian. On tärkeää, että me in, että investoimme myös lääkkeisiin ja lääketieteelliseen osaamiseen. Tässä muutamia tarkistuksia tai huomioita, joita halusin esittää ää, tähän mietintöön. Voit luottaa siihen, että tuen työtäsi. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja seuraavaksi herra Noiser. Um, vielen Dank, vielen Dank. Kiitos, kiitos Charles tästä hyvästä mietinnöstä. Emme muuta olisi sinulta tietenkään odottaneetkaan. Tässä on paljon täydennysehdotuksia. Tämä varmasti johtuu siitä, että edustajilla on tästä aiheesta hyvin paljon sanottavaa, sanottavaa ja näkemyksiä. Tämä mietintö todella pureutuu ongelman ytimeen ja Siinä on hyvä tällainen reagoiva osio ja sitten myös ennaltaehkäisevä osio, miten meidän tulisi tulevaisuudessa varautua vastaaviin kriiseihin. Tämä mietintö on taas hyvin ajankohtainen tai se on edelleen ajankohtainen, koska nythän olemme saaneet tuoreita tietoja siitä, että 30 uutta Ebola-tapausta on taas ilmennyt. Ja jotkut näistä ovat tuntemattomilta alueilta tai sellaisilta alueilta, joissa kontrollia on ollut. Eli tämä osoittaa, että toimet eivät ole olleet riittäviä ja tämä osoittaa hyvin räikeästi sen, että maiden terveydenhuoltojärjestelmät täytyy saattaa ajan tasalle ja siihen täytyy osoittaa tarvittavat varat. Kehitysyhteistyön selkeä painopiste tulisi olla se, että että terveydenhuolto on riittävällä tasolla ja hygieniataso ja vesihuolto. Ja nämä kehitysavun prioriteetit täytyy pitää mielessä, kun keskustelemme kumppanimaiden kanssa. Tämän lisäksi täytyy huomata se, että kumppanimaissa terveydenhuoltoa ja terveyden, kansalaisten terveyden suojelua täytyy aktiivisesti harjoittaa. Ja tärkeää on, että kehitysyhteistyörahoja käytetään nimenomaan terveydenhuoltotoimiin. Ja minäkin peräänkuulutan vahvempaa vuoropuhelua näiden maiden kanssa. Muutama viikko sitten G7-maat kokoontuivat Saksassa – ja tuolloin puhuttiin näistä hyvistä lähestymistavoista ja että terveys vahvistettaisiin osaksi ihmisten, ympäristön ja eläinten suojaa. Eli terveys olisi tällainen läpileikkaava ähm, linja. Ja tästä käytiin keskustelua G7-kokouksessa ja nämä loppupäätelmät jäivät ehkä hieman vajavaisiksi tässä puhuttiin pikemminkin äh, reagoinnista kriiseihin, eikä niinkään, että lähdettäisiin ennaltaehkäisemään tällaisia kriisejä terveydenhuoltojärjestelmiä vahvistamalla että melkein militaristisesti lähdettäisiin reagoimaan, kun ongelma ilmenee vasta sitten siinä vaiheessa, niin tämä ei mielestäni ole kestävä lähestymistapa eikä sopinut G7-linjaan minusta. Ja meidän tulisi muistaa myös komission tiedonanto vuodelta 2010 EUn rooli maailman terveydessä. Tätä pitäisi päivittää ja tässä pitäisi todellakin vaatia sitä, että kautta linjan vahvistettaisiin terveydenhuoltojärjestelmiä ja tämä on myös ilmeistä näissä meidän täydennysehdotuksissamme. WHO on tässä toiminut riittämättömästi ja on selvää, että WHOn toimintaa pitää tarkentaa tulevaisuudessa. Ja sitten korostaisin vielä sitä, että perustutkimuksessa täytyy päästä eteenpäin. Meidän täytyy ryhtyä esimerkiksi tutkimaan tätä kasvavaa antibioottiresistenssiä, joka on valtava maailmanlaajuinen ongelma, jota sivuttiin myös G7-huippukokouksessa olisi tärkeää, että saataisiin konkreettisesti lisää varoja tutkimukseen. Ja viimeinen huomautukseni vielä, humanitaarisen avun komissaari Stiolides on näissä asioissa hyvin aktiivinen, mutta tärkeää on, että vahvistamme vielä vuoropuhelua tämän komission jäsenen kanssa, jotta todellakin olemme ajan tasalla siitä, mitä tapahtuu ja että olemme samoilla linjoilla komission jäsen tähän mennessä kyllä tehnyt erinomaisen hyvää työtä ebola kriisin taltuttamisessa. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Sargentini. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää Charles sinua tästä mietinnöstä. Norbert Neuser on oikeassa siinä, että ongelma on edelleen ajankohtainen ja relevantti. Me kuvittelimme, että Nigeria olisi vapaa Ebolasta, mutta näinhän ei ole. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun me alamme tehdä työtä Ebolan jälkeisessä maiden elvyttämisessä, niin sekin saattaa pitkittyä. Kyse on tarttuvasta taudista, siihen liittyy köyhyyttä, ja huonoa hallintoa, ja tämähän on katastrofin resepti kaikkialla. Ja tässä meillä on aivan oppikirjaesimerkki ongelmasta. WHO ei tee sitä, mitä sen pitäisi tehdä. Tilanne voisi olla itse asiassa pahempikin kuin millainen se nyt on. Kansalaisjärjestöt lähinnä ovat estäneet pahemman kriisin. Vihreät ovat keskittyneet tarkistuksissaan siihen, kuinka <clears throat> kansainväliset rahoitusinstituutiot voisivat toimia Länsi-Afrikassa, koska heidän toimintaansa on ollut esimerkki siitä, miten maa ei voi torjua ongelmia, kun terveydenhuoltovaroja leikataan ja niin edespäin, niin syntyy maita, jotka eivät kykene vastaamaan kriiseihin. Eli meidän täytyy tarkastella tätä asiaa laajemmalti. Laajemmassa kontekstissa muussa tapauksessa näemme saman tilanteen saman taudin tai erilais, eri tarttuvan taudin toistuvan jossain muualla ja seuraukset ovat aivan samat. Jos ottaisitte nämä huomioon, siis meidän tarkastuksemme huomioon kompromisseissanne, niin olisimme tyytyväisiä, koska tällä tavalla avaramme hiukan tätä näkökulmaamme. Toinen seikka, johon haluan kiittää huomiota, tämä löytyy sekä selitysosasta että itse mietinnöstä, on kriisi kriisissä. Se, että ihmiset eivät mene hakemaan apua muihin tauteihin, koska pelkäävät, että jos menevät sairaalaan, niin saavat välittömästi Ebola-tartunnan. Tämä johtaa muihin terveydenhoitoongelmiin, joita ei hoideta, ja tuloksena on yhteiskunta, joka on aina vain sairaampi ja sairaampi, ja aina vain vähemmän ja vähemmän vastustuskykyinen kohtaamaan kykenemme aina vain kykenemättömämpi kohtaamaan kriisin. Ne tarkistukset, joita me esitämme ja joita muut esittävät, ja minä oletan Norbertin tapaan, että meidän tarkistuksemme osoittavat, että me olemme kiinnostuneita tästä asiasta. Me olemme kiinnostuneita tässä kehitysvaliokunnassa tarkastelemaan asiaa laajemmalta kantilta. Ei ainoastaan niin kapeasti, että katsotaan mitkä ovat faktat, yritetään puuttua niihin, vaan tässä on kyse kolmen maan uudelleen jälleen rakentamisesta erittäin hankalassa tilanteessa Länsi-Afrikassa. Ja odottelen keskusteluita vielä kesän jälkeenkin. Kiitos Charles. Thank you. <clears throat> I, I don't... Kiitos. Kukaan jäsenistä ei ilmeisesti halua käyttää puheenvuoroa, mutta komissiolle tässä esitettiin kysymys. Haluaisiko komissio reagoida tähän ja ehkä kommentoida asiaa itsekin nyt, kun olette kuulleet keskustelua? Yes, thank you for giving... Kiitoksia siitä, että saimme mahdollisuuden reagoida tähän mietintöön. Komissio, niin kuin tiedätte, on sitoutunut ja aktiivinen tässä Ebola-vastauksessaan eri pääosastoissa. Ja me olemme erittäin tyytyväisiä tähän mietintöön. Meidän mielestämme siinä kosketaan, siinä käsitellään juuri olennaisia kysymyksiä ja monet osat mietinnöstä tukevat aika lailla Euroopan komission työtä, jota se paraikaa tekee joitakin huolenaiheita tässä on. Niihin on osittain puututtu äskettäisen New Yorkin konferenssin kautta. Mm, komissio pyysi 150 mm, miljoonaa maata, 250 miljoonaa euroa ajatellen näitä kolmea maata, jotta voitaisiin uudistaa ohjelma kokonaisuutta näiden osalta. Ja meidän valtuuskuntamme on ollut kansallisten viranomaisten kanssa tiivissä yhteistyössä, mutta näiden maiden viranomaiset ovat sanoneet, että olemme neuvotelleet että, ja meillä on tietyt periaatteet, näistä emme halua aloittaa uudestaan neuvotteluja kumppaneiden kanssa, jotka tukevat meitä varsinkin terveydenhoitokysymyksissä. Sen sijaan komissio tukee muilla aloilla, jotka ovat täydentäviä, eli kansalliset viranomaiset tällä ohjelmakierroksella 2014-2018 ei ollut pyyntöä, että avataan kansallisia koulutusohjelmia, niinpä me edelleen keskitymme näihin äh, kysymyksiin nimenomaan äh, Ginean osalta, mutta muiden osalta se on kyllä prioriteetteja ja täytyy katsoa, että Sierra Leone äh, siinä on elintarviketurvallisuus maatalous etualalla, mutta tässä tapauksessa konteksti on koulutus eikä terveydenhuolto. YK on hyvin aktiivinen Liberiassa – ja EU Sierra Leoneessa terveydenhoitoalalla ja meillä on siellä tietyt keskittymät, joten ohjelma kausi jatkuu omalla linjallaan, mitä tulee makrotaloudelliseen vakauteen. Siinä terveys on tietenkin kytköksissä näihin budjetin kautta tuettaviin äh, osioihin. Mitä sitten tulee näihin tarkistuksiin? Nämä aika laajalti heijastelevat komissionkin näkemyksiä, mutta aivan lyhyesti näistä tarkistuksista, varsinkin 51 tarkistus erittäin vahvasti sanotaan, että jäsenvaltiot eh, eivät halunneet tukea ja ei, puutu ei ollut koordinaatiota. Eh, tämä ei ole meidän näkemyksemme. Tietenkin kaikkia voidaan kritisoida siitä, että on toimittu myöhässä eh, silloin kun epidemia oli hyvin varhaisessa vaiheessa mm, Komissio kuitenkin ja pääosasto reagoivat hyvin varhaisessa vaiheessa ja äskettäin tämä on vielä vahvistettu ja tästä on järjestetty tekee ekossa kokouksia niin, että siellä hyväksyttiin tosiaan se tapa, jolla komissio reagoi. On myös muita tarkistuksia, jotka koskevat EUn tieteellistä terveyspaneelia ja äskettäisiä tutkimusehdotuksia meidän mielestämme pitäisi olla tiettyjä ne tietoja, jotka, joiden avulla korjataan faktatietoja. Voisimme antaa teille yksityiskohtaisempaa tietoa näistä kysymyksistä. Sama pätee myös naiset ja Ebola-kysymykseen naiset ovat huonommassa asemassa monessa tapauksessa. Kaikkien lukujen osalta ei ole indikaattoreita siitä, että naiset kärsivät erityisesti ajatellen eh, erityis, eh, erityisesti terveydenhuoltohenkilökuntaa tai sitten kokonaisuudessaan väestöä. Mm. Me voimme antaa teille tosiaankin lisätietoa teknisistä näkökohdista, jotka saattaisivat olla hyödyksi teille. Kiitos. Okay, thank you. And now we are... Kiitos. Ja sitten Charles Görens tässä pitää vielä loppupuheenvuoron aiheesta. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tässä haluan kiittää kaikkia puheenvuoron käyttäneitä tässä kaikki ovat tehneet hyvää työtä ja ovat huolellisesti esittäneet näitä tarkistuksia. Neljä asiaa haluaisin nostaa esille. Ensiksi tämä rakenteellinen sopeuttaminen, IMF ja Maailmanpankki ovat vuosien aikana muuttuneet 90-luvun luvulta alkaen. Ne ovat muuttaneet toimintaansa ja kysymys kuuluu, onko se riittävää. Tämä on tärkeää mielestäni, että mekin vielä korostamme tätä asiaa, että määritellään rajat siten, että, että täytyy miettiä, miten, miten kansalaisia noissa maissa kohdellaan. Oikeus terveyteen on perusihmisoikeus, eikä voida tällaisia perusasioita viedä ihmisiltä pois. Nämä ovat periaatteellisia kysymyksiä, jotka pitää ehkä vielä vahvistaa ja korostaa tässä mietinnössä. Eli että selkeästi sanotaan, että on tietyt rajat, joita ei saa ylittää. Sama pätee kaikkeen, mitä liittyy tutkimukseen ja kehitykseen, siis lääke, lääkkeiden tutkimukseen ja kehitykseen ja se, että miten lääkkeitä saadaan. Tämä lääkkeiden saatavuus ei ole niin suuri ongelma. TRIPS-ohjelman puitteissa voidaan varmistaa lääkkeiden saatavuus, mutta myös tähän tutkimuspuoleen täytyy kiinnittää huomiota. Kuka on vastuussa siitä? Kuka on lääkkeiden tutkimus- ja kehitystyöstä vastuussa? Ja tässä perusteluosassa päätöslauselman perusteluosassa olen tähän asiaan ottanut kantaa ja tähän monet teistäkin ovat ottaneet kantaa. Lääketeollisuus kehittää ja tutkii lääkkeitä omien intressiensä pohjalta, investoi tutkimukseen, mutta on olemassa sairauksia, jotka eivät ole riittävän kiinnostavia lääketehtaiden näkökulmasta, että kansainväliset lääkejätit viitsisivät näihin panostaa tutkimusmielessä. Ja tämä on asia, johon ei voida olla ottamatta kantaa. Tämä on asia, joka koskettaa monia. Se koskettaa alan ammattilaisia, että myös politiikkaa. En nyt halua syventää keskustelua tästä asiasta, mutta olisi hyödyllistä, että meidän valiokuntamme ja myös Envi ja terveysvaliokunta käsittelisivät tätä asiaa ja ottaisivat siihen kantaa. Tämä on nimittäin liian iso kokonaisuus käsiteltäväksi tässä mietinnössä, koska lääketutkimus on niin moniulotteinen asia, jota ei voida tämän mietinnön puitteissa riittävästi syventää. Mielestäni Tässä pitäisi korostaa sitä näkemystä, että poliittinen puoli ei voi olla hiljaa lääketutkimuksesta. Sitten tässä saksalainen kollega viittasi G7 kokoukseen. No G7 on hyvin hitaasti liikkuva kokoonpano ja hyvä, että tätä edes äh, käsiteltiin tuolla kokouksessa. Yleensähän G7-kokouksista ei paljon konkreettista saada irti. Ja on tärkeää, että mekin ottaisimme kantaa G7-kokoonpanon toimintaan. Tämä on asia, joka on tärkeä ei ainoastaan siksi, että ajatellaan, että mitä on siellä tehty ja erityisesti se, että mitä siellä ei ole tehty tai otettu esille Tämä on asia, johon meidän tulee ottaa kantaa ja olisi hyvä, että, <clears throat> että varmistamme osaltamme sen, että näitä asioita käsitellään G7 kokoonpanoissa. Kollega Noiser ähm, on kotoisin maasta, jossa äskettäin järjestettiin G7-kokous, ja tässähän toisella kollegalla on hyvät suhteet Angela Merkeliin ja myös Morris on kotoisin G7-maasta ja sitten Britannian ja Ranskan kollegat. Pitäkööt huolta siitä, että tämän tyyppiset asiat tulevat käsitellyiksi myös G7-tasolla. Ja sitten kun ajatellaan näiden kompromissisopimusten äh, muotoilua. On selvää, että naisten asema ansaitsee tässä tulla erikseen esiin nostetuksi. Ja naisiin tulee kiinnittää erityistä huomiota erityisesti kehitysmaissa, kun ajatellaan sairauksien hoitoa ja ennaltaehkäisyä ja naisten tiedottamista näistä asioista, kouluttamistakin. Ja tämä on asia, johon tulee kiinnittää huomiota. Olen hyvin pahoillani siitä, että että sen jälkeen kun Ebola saatiin kitketyksi Euroopasta, kun tämä yksi tapaus hoidettiin, niin sen jälkeen Ebola, Ebolaan ei ole kiinnitetty enää huomiota. Meidän täytyy pitää tämä asia mielessä ja, ja todella huolellisesti pohtia meidän lähestymistapaamme tähän. Meidän täytyy pohtia, mitä me olisimme tehneet Euroopan unionissa, mikäli meillä olisi ollut 20 000 Ebolaan sairastunutta. Miettikääpä sitä. Ajatelkaapa, että satakunta ihmistä kärsisi Ebolasta Brysselissä. Miten heitä olisi hoidettu? Tässä ei olla osattu ollenkaan ymmärtää, miten valtava tuo ongelma Afrikassa oli. Ja täytyy muistaa, että kyllä tässä on paljon saatu myös aikaan. Tässä puhutaan vain uhreista ja uhriluvuista. Me unohdamme ihmiset, jotka ovat tehneet todella tärkeää työtä tuolla kentällä, ovat suoranaisia sankareita ja heihin pitäisi myös kiinnittää huomiota, kun kantoja muodostamme. Ja kiitos vielä kaikille asianosaisille. Oli oikein mukava jälleen kerran tehdä työtä kanssanne rakentavassa yhteistyön hengessä. Ja me emme saa myöskään moittia liikaa niitä tahoja, jotka ovat, ovat tästä asiasta vastuussa. Kyllä mekin olisimme voineet tehdä asiat paremmin. Okay, thank you. Kiitos Charles ja onnea ja menestystä tuleville neuvotteluille varjoesittelijöiden kanssa. Me äänestämme tästä mietinnöstä syyskuun kokouksessa 21. ja 2. päivä. Seuraava kohta esityslistallamme on Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016, mutta herra Fernandes ei ole paikalla, joten pidetään tässä vielä pieni tauko ennen kuin aloitamme tämän keskustelun. Hän tulee paikalle kuulemma 10.05, joten pidetäänpä vartin tauko. Kiitos. No pidetään. Sopii. Mikko.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

Now we are going to continue our meeting. No niin, jatketaan kokousta. Ennen kuin siirrymme käsittelemään budjettikysymystä, niin meillä on kuitenkin lyhyt ilmoitusasia komissiolta. Herra Neil ei päässyt aikaisemmin paikalle ja pyysi nyt saada käyttää puheenvuoron. Ole hyvä. Thank you very much, Mr. Chair. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta. Äh, kertoa teille lyhyesti tiedonanto. Tiedän, että monet valiokunnan jäsenet ja itse valiokuntakin ovat erityisen kiinnostuneita kehityspolitiikasta ja yksi siihen liittyvä tärkeä aspekti on kauppa. Ja haluan kertoa teille, että komissio on juuri julkaissut erittäin hyvin laaditun kertomuksen. Siinä, on kyse arvi, siinä arvioidaan sitä, millä tavalla EUn kauppajärjestelyt hyödyttävät kehitysmaita. Sen otsikko on ne taloudelliset edut, joita EUn toiminnalla kehitysmaille on. Ei mikään originelli nimi, mutta kattaa kyllä aiheen aika hyvin. Kertomus on erittäin kiintoisa, hyvin kirjoitettu ja sen meto- kirjoittamismetodologia on sellainen, että se mahdollistaa sen, millä tavalla esimerkiksi yleinen tullietuusjärjestelmä ja muutenkin kauppapolitiikkamme on hyödyttänyt kehitysmaita. Tietänette, että EUn e kaupan laajuus on merkittävä kehitysmaihin maiden suuntaan ja EUn markkinat noin 860 miljoonaa euroa oli EUn kaupan laajuus. Ja erityisesti kun puhutaan vähemmän kehittyneistä maista, niin EUn vaikutus on erityisen suuri. Eli mielelläni annan teille paperikopioitakin sihteeristölle, jos haluatte, tai jäsenet, jos haluatte näitä paperikopioita tästä kertomuksesta. Muuten se tietysti löytyy komission internettisivulta. Se julkaistiin viime viikolla, joten se on ihan tuoretta tavaraa. Ja tämä kertomus on DG Kaupan, DG Devcon, Taksudin, Kööpenhaminan talousyliopiston ja Löövenin yliopiston yhteistyön tulosta. Eli hyvin korkeatasoista tutkimusta ja tutkijoita on mukana. Mr. Neil and uh, thanks for the report. Kiitos herra Neil ja kiitos tästä raportista. Mielellämme tähän tutustumme. Ja sitten esityslistan kohta seitsemän. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2016 ja omien tarkistustemme ja valiokunnan kannan muodostaminen. Toivomme, että tämä antaa hyvät eväät jatkokeskustelulle. Tietysti val- budjettivaliokunta on tästä päävastuussa. Neuvosto hyväksyi oman kantansa viime viikolla ja kuten tavallista teki melkoisia leikkauksia komission alkuperäiseen budjettiehdotukseen. Onneksi ähm, äh, pääluokkaan äh, humanitaarinen apu ei tehty, <clears throat> ei tehty äh, muutoksia. Ja tämä on erittäin tärkeää siitäkin näkökulmasta, että meillä on huikeita humanitaarisia kriisejä maailmassa, Syyriassa, Etelä-Sudanissa ja Jemenissä. Ja tässä oli myös maksuaukko, jota ei ole siirretty useana vuosina. Meillä on täällä nyt ähm, yhteisesittelijä Jose Manuel Fernandes paikalla ja hän keskustelee kanssamme tästä aiheesta. Meillä on puolisen tuntia aikaa käydä keskustelua hänen kanssaan ja sitten Toiseksi Arne Leeds, esittelijä tässä valiokunnassa, esittelee ehdottamansa tarkistukset, mutta ensin siis herra Fernandes, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen käynyt läpi kaikki valiokunnat ja tämä onkin viimeinen valiokunta ja olen tullut tänne nyt vastaanottamaan tietoa teiltä, jotta voisin parhaan mahdollisen budjetin saada aikaan teidän avullanne. Meillä on tänään kolmikanta neuvottelu neuvoston kanssa, jotta voimme käynnistää tämän menettelyn. Haluan muistuttaa vielä, että me olemme hyväksyneet suuntaviivat täysistunnossa – ja viimeisessä täysistunnossa sain valtuutuksen neuvotteluihin. Prioriteetithan ovat aivan selvät. Nämä kolme etä, työllisyys, pk-yritykset, eli yrittäjyys, ja tällä on äh, vaikutukset. Solidaarisuus, äh, sisäinen ja ulkoinen solidaarisuus myös pitää muistaa miten tärkeä on budjetti ja Euroopan unionin vastuu siinä mielessä, mitä tapahtuu Syyriassa, Sudanissa, Euroopan ympärillä ja siellä kaikkialla maailmassa, missä asioita tapahtuu. 27. toukokuuta komissio, neuvosto, niin kuin tavallista, on tehnyt leikkauksia onneksi ei ole puututtu tiettyihin budjettikohtiin, mutta on sellaisia leikkauksia, jotka mielestäni eivät ole hyväksyttäviä. Meillä on pieni budjetti, noin yksi prosentti BKTstä jäsenvaltioista. Jäsenvaltioilla on 20 prosenttia, mutta tämä on merkittävä. Ainoastaan 6 prosenttia menoihin, loput on investointeihin ja tähän pitää tosiaan saada vielä lisäyksiä ja me olemme kuitenkin suurimpia äh, avunantajia maailmassa. Me emme kuitenkaan sano tätä meidän kansalaisillemme. Äh, sitten aikataulu 3. Äh, syyskuuta äh, määräaika tarkistuksille 23. syyskuuta. Äh, tämä hyväksytään ja sitten äänestetään tarkistuksista 28.9.30. syyskuuta ja sitten lokakuussa äänestys 18 marraskuuta on sovittelu. No niin, siis budjetissa puhutaan nämä periaatteista, että neuvoston pitäisi hyväksyä ja noudattaa omia sitoumuksiaan. Se tarkoittaa sitä, että neuvostokomissio parlamentti ovat sopineet maksuongelmista ja toivon, että neuvosto noudattaa tätä sopimusta. Ja tässä sopimuksessa maksimi olisi kaksi miljardia, mitä on maksamattomia. Tänä vuonna 20 miljardia. Tämä on tietenkin häpeällistä. Mehän puhumme tästä maksujen ongelmasta, mutta sen ei pitäisi olla ongelma. Pacta sunt ja nämä kolme toimielintä olivat samaa mieltä siitä, että meillä on olemassa maksu, se tarkoittaa äh, ikään kuin laskua. Asiat on hoidettu ja silloin pitää maksaa. Nämä maksut ovat tietenkin looginen seuraus toimista, joten ei ole hyväksyttävää, että joudutaan puhumaan nyt tällaisesta, kun tämän pitäisi olla asia, joka olisi hoidettu ilman sitä, että parlamentti aina puhuu tästä samasta asiasta. Ja vielä se, että monivuotinen rahoituskehys on hyväksytty, koska ja, ja se, siinä on joustovälineet, niitä käytetään esimerkiksi mahdollisuus ensimmäistä kertaa käyttää liikkumavarat ei edellisiltä vuosilta Tähän mennessä meillä ei ollut tätä mahdollisuutta. Liikkumavarat niiltä vuosilta, joita ei ole käytetty, menevät sitten marginaaleihin, joita käytetään poliittisiin tavoitteisiin. Tästä periaatteesta puhutaan, että neuvosto kunnioittaa niitä sitoumuksia, joihin se on lähtenyt. Nämä ovat sellaisia julkilausumia, joita se esittää. Nyt olisi ihan loogista, että neuvosto myös kunnioittaa näitä esittämiään ajatuksia. Sitten mitä tulee tähän nimenomaiseen valiokuntaan tässä budjettiesityksessä, kehitysyhteistyö pitkällä aikavälillä EU:ssa on merkittävästi vahvistettu maksu määrärahoja ja hätä tapaus asioissa. Meillä on maksulisäyksessä lisäyksiä 106 prosenttia ja tällä on tietenkin omat seurauksensa minä tietenkin kuuntelen teitä, mutta puhutaan tässä periaatteessa niistä budjettikohdista, jotka on leikattu. Ja minä puolan niitä, niitä budjettikohtia, jotka olivat komission esittämässä budjettiesityksessä nyt täytyy katsoa, mitkä ovat teidän prioriteettinne. Neuvosto on leikannut yhteistyö- ja kehitysvälineestä sitoumuksista 39 miljoonaa ja maksumäärä, maksumäärärahoista 143 ja sitten on laskettu 50 miljoonaa euroa tästäkään eh, ei oikein ymmärretä. Vaikuttaa siltä, että budjettikohdat laitetaan johonkin, eh, johonkin koneeseen, siellä laitetaan leikkaukset, eh, miten sattuu, ja sitten jonkinnäköiset kriteerit siellä on varmasti, mutta niin kuin sanoin, humanitaarinen apu Siinä ei ole leikkauksia, mutta tietenkin täytyy katsoa, että saadaan kiireellisiin tapauksiin, humanitaarisiin äh, hätätilanteisiin riittävät määrärahat. Tässä sitten joustoväline. Minun mielestäni teidän prioriteettinne ovat äh, selkeästi tässä neuvottelu mandaatissa. Meidän täytyy muistaa myös omat vastuumme ja meidän pitää olla sen mittaisia. Mitä tulee virastokysymyksiin, neuvosto ja komissio ne ovat tehneet leikkauksia tavoitteena yksi prosentti vuodessa, mutta ei voida pakottaa virastoja vastaamaan tehtävistään ilman määrärahoja. Jonakin päivänä pitää katsoa, miten kalliiksi se tulee, että leikataan, koska jos leikataan, niin se tarkoittaa sitä, että virastot eivät voi hoitaa asioitansa. Ja tätä täytyy tarkastella myös virastokohtaisesti ja poikkileikkauksena. Kiitoksia. Thank you, Mr. Fernandez. Kiitos herra Fernandes. Ja sitten kuullaan komission näkemykset. Neljä minuuttia kahdelle puhujalle. Ensimmäiseksi puhuu herra Schwarzenbrummer pääosasta Ekosta. Uh, I would like to... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin vain liittyä tai ilmaista olevan yhtä mieltä Fernandesin kanssa. Viime vuosihan oli erittäin hankala ja meillä on ollut maksatusongelmia meidän on täytynyt oma hyväksyä erittäin hankalia toimia. Ne ovat vaikuttaneet myös työhön kentällä. Jotkut toimet ovat lykkääntyneet ja tällä on ollut vaikutusta kumppaneihin, jotka eivät ole saaneet rahoja ajoissa. Teidän tukenne ansiosta olemme kuitenkin, saimme vielä vahvistusta viime vuonna ja tilanne oli paljon parempi jo tänäkin vuonna, koska saatiin paremmin tasapainoisuutta mak maksujen ja sitoumusten välillä. Eli teidän ansiostanne olemme nyt jo paremmassa jamassa. Lieventäviä toimia täytyy vielä soveltaa. Me olemme vähentäneet ennakkomaksuja vahvimmille kumppaneillemme, kansainvälisille eh, järjestöille, YK-järjestöille, punaiselle ristille eh, näinkin on kuitenkin vaikeaa reagoida humanitaarisiin ongelmiin, humanitaarisia ongelmia tapahtuu silloin, kun niitä tapahtuu ja rahaa tarvitaan. Muussa tapauksessa apua ei heru. Tehän tiedätte tämän itsekin ja olette tukeneet meitä. Eli tänäkin vuonna me joudumme soveltamaan näitä lieventäviä toimia. Nyt kun katsotaan komission ehdotusta, jonka mukaan humanitaarista apua koskeva budjettikohta on maksujen osalta korkeampi kuin sitoumusten osalta, niin ensi vuoden alusta toivottavasti voimme absorboida ne rästit, joita tällä hetkellä vielä on olemassa. Nä, siis nämähän johtuvat niistä rasteista, joita meillä on suurille organisaatioille. Nää, tällä tavalla toivottavasti voimme taas päästä tilanteeseen, jossa voimme vastata humanitaarisiin kriiseihin ilman, että meidän täytyy lykätä ja pitkittää maksatuksia. On myös muistettava, että hätäapu varaukseen täytyy saada riittävästi rahaa. Näinhän ei ollut tänä vuonna eikä aiempinakaan vuosina. Vuoteen 2013 saakka tämä ei ole ollut suuri ongelma koska muilla politiikan ähm, aloilla noina aikoina oli vielä joitain äh, maksatusjäämiä, joita saatettiin siirtää humanitaarista apua koskevalle budjettikohdalle äh, tai budjettikohtaan. Mutta viime vuonna tämä ei ollut mahdollista, koska mitään jäämiä ei ollut. Ei ollut jäljelle jäänyttä rahaa, eikä tänäkään, mm, eikä se tule olemaan mahdollista nytkään, koska äm, rahaa ei ole. Kaikilla politiikan alueilla rahat ovat tiukassa ja vasta ensi vuonna ehkä tulee hiukan helpotusta tähän tilanteeseen. Ja senpä vuoksi tänäkin vuonna hätävarausta ei ole saatavilla täysimittaisesti koska me emme voi hyväksyä pelkästään siirtositoumuksia, eikä ole myöskään realistista kuvitella, että meillä olisi rahaa maksaa niitä maksuja, jotka ovat edessä nyt. No ensi vuonna toivottavasti myös, tai ei mitenkään toivottavasti, vaan todella tulee olemaan sellainen tilanne, että maksatusten, maksujen ja sitoumusmäärärahojen summa on, menee tasaan tässä hätäapuvarannossakin niin, että voimme reagoida vaikkapa maanjäristyksiin tai muihin ja voimme ennakoida jo kriisejä. Tehän nimesittekin niistä muutamia. Ja muuten tässä yhteydessä on käynyt selväksi, että meidän täytyy kohdata myös uusia prioriteetteja tämän Syyrian kriisin jälkeen. Tällä hetkellä on muun muassa 2,5 miljoonaa lasta Syyriassa, jotka ovat menettäneet kaiken, eivät pääse kouluun ja niin edespäin. Ja tässä on kyse, tässä, on, tässä meillä on edessämme uhka menetetystä sukupolvesta. Tämä on meille uusi prioriteetti ja komission onkin jo otettu yhteyttä, komissaarimme on otettu yhteyttä tämän asian tiimoilta ja hän on virallisestikin jo luvannut, että kolme prosenttia uudet, ensi vuoden budjetista tulisi mennä tähän prioriteettiin. Toki on pidettävä mielessä kaikki muutkin rajoitteet, joita meillä on edessämme. Budjetti on todella tiukka. Tämänhetkinen kriisi on yksi asia, mutta mehän emme tiedä, mitä tuleman pitää. Joka tapauksessa komission ehdotus on hyvä, perusbudjettiehdotus on hyvä ja myös tämä hätävaraus on hyvä ja tarpeellinen, mutta ja jopa neuvosto on ymmärtänyt ymmärtänyt tämän asian ja siksi suhtaudumme optimistisesti asioihin ja vuoden 2016 budjettineuvotteluiden tuloksiin. Kiitos. Now, uh... Kiitos. Ja sitten kehitysyhteistyön pääosastolta herra Ai. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos herra puheenjohtaja ja kiitos myös esittelijälle näistä vakuuttavista sanoista tuossa aluksi. Meidän pääosastomme näkökulmasta budjetti on täysin linjassa monivuotisten rahoituskehysten ja ohjelmointityön kanssa. Se heijastelee tiettyjä budjetti- ja jaotteluja ja prioriteetteja. Ja jos esittelijällä on se vaikutelma, että neuvostossa on jonkinlainen algomit algoritmi, joka automaattisesti leikkaa noita budjettivaroja, niin ei sellaista kyllä ole. Ja kyllä tässä kaikki perustuu edellisten vuosien budjettiin ja tässä noudatetaan täysin kehitettyjä prioriteetteja ja monivuotista ohjelmointityötä. Ei tällainen yksinkertainen leikkuri onnistuisikaan. Sitten nämä maksusitoumusmäärärahat Etelä-Afrikan kohdalla, niin tässä on pyritty keskittämään apu neljälle vuodelle vuoteen 2017 saakka on pyritty tällä tavoin ajan tai aikaisemmin toimimaan, etupainotteisesti toimimaan. Ja sitten tässä on joitakin leikkauksia tietysti tehty. Se on johtunut siitä, että, että suunniteltua politiikkaa ei ole pystytty asettamaan täytäntöön ja tilanne on hieman jännitteinen Etelä-Afrikan kanssa eikä se ehkä paranekaan. Ja samantyyppinen tilanne on myös latinalaisen Amerikan kanssa. Siellä leikkaukset ovat pienempiä, mutta sielläkin kolmen maan kanssa, Ecuador, Peru, Kolumbia, näiden kanssa on yritetty myös tällaista etupainottamista harjoittaa ja <clears throat> sitten täälläkin on leikkauksiin jouduttu. Ja sitten yksi merkittävä leikkaus äh, edelleenkin maksusitoumusmäärärahojen suhteen äh, koskee paikallisviranomaisia. 13 prosentin leikkaus on näihin tehty, 8 miljoonaa euroa. Ja <clears throat> tämä on äh, sellainen budjettilinja, jota, johon vaikuttaa myös maksumääräys, maksumääräysrahojen leikkaus ja tämä tietysti vaikuttaa valtavasti projekteihin, joita joudutaan lykkäämään. Ja jos tämä leikkaus todella toteutuu, niin silloin ei voida toteuttaa hajautettua yhteistyötä, josta äskettäin on kyllä tehty päätös. Ja sitten viimeinen merkittävä leikkaus maksusitoumusmäärärahojen suhteen on... on a toujours oli tämä tukipaketti. Ja tässä ollaan kuitenkin aina oltu des crédits, nous avons demandé euh, tämä ECI ensin kohdalla 5 miljoonaa lisäleikkauksia on tehty ja tätä rahaa tarvitaan projektien hallinnoimiseksi, jotka ovat juuri käynnistämisvaiheessa ja tarvitaan sitten tiettyjä tutkimuksia, arviointeja ja auditointeja, jotta voidaan varmistua projektien hyvästä hallinnosta. Sitten mitä tulee maksumäärärahoihin, niin tässä minulla ei ole mahdollista näitä käsitellä, mutta pääosastomme näkökulmasta noin 650 miljoonaa euroa, noin 25 prosenttia maksumäärä rahoista. Eli nyt olemme vuoden puolivälissä ja 70 prosenttia varoista on jo käytetty. Jotkut budjettilinjat, esimerkiksi elintarviketurvallisuus ja muut, niin nämä ovat jo yli 90 prosentissa ja ne saavat käytetyksi kaikki määrärahat jo kesän loppuun mennessä, jolloin rahaa ei sitten niihin linjoihin enää ole. Ja ensi vuodeksi esitetty budjetti on täysin yhdessä linjassa ähm, monivuotisten rahoituskehysten rajojen kanssa. Ja tässä pyritään maksamaan kaikki tämän vuoden jäämä, ylijäämärahat ja kaikki ensi vuoden äh, määritellyt varat ja tässä ollaan täysin linjassa äh, suunnitellun kanssa ja otetaan huomioon myös nykyinen kriisi. 600 äh, miljoonaa tässä on, on ähm, suunniteltu lisäväksi ja se on ollut aivan yhdessä linjassa ja noin 200 miljoonaa euroa neuvosto on ehdottanut edelleen leikattavaksi, joten ensi vuonna meillä on vähemmän varoja käytössämme valitettavasti, mutta kyllä sitä käytetään mahdollisimman huolellisesti ja uskon, että tällä toiminnalla me kuitenkin pystymme saavuttamaan kumppaneidemme luottamuksen ja harjoittamaan tasapainoista budjettia, budjetointia ja aivan kuten herra esittelijäkin tuossa mainitsi. Kiitos. <coughs> Okay, thank you. Uh... Kiitos. Ja nyt tarkoitus on mennä eteenpäin. Ja herra Liitsin oli tarkoitus käyttää puheenvuoro, mutta ehkä tässä välissä kysyn, että haluaisiko joku teistä esittää kysymyksiä herra Fernandesille, koska hänen täytyy lähteä ennen kokouksen loppua. Haluaako joku teistä esittää kysymyksen herra Fernandesille tai komission edustajille. Ja totta kai sitten Liitsin puheenvuoron jälkeen meillä on vielä aikaa keskustelulle. Rouva Hautala. Kiitos puheenjohtaja. Herra Fernandes, te sanoitte, että me emme muista kertoa kansalaisille, että EU on, on maailman suurin avunantaja. Ja näin se tietenkin on, mutta haluaisin kuitenkin kiinnittää teidän huomiotanne siihen että tällä hetkellä pohjois euroopasta puhaltavat hyvin kylmät tuulet että suomi on leikannut omaa kehitysyhteistyörahoitustaan neljäkymmentäkolme prosenttia ja tanskan hallitus on nyt sitten tarttunut tällaiseen lumipalloefektiin ja on myöskin vähentämässä aika voimakkaasti omia kehitysyhteistyömäärärahojaan ja minusta tuntuu että tämä kaikki luo kyllä hyvin huonon ilmapiirin sille että me rupeamme nyt sitten kertomaan ennen kaikkea että olemme maailman suurin avunantaja vaikka fakta tietenkin voi pitää paikkansa toistaiseksi. Ehm, kaikkein tärkeintä tässä varmasti on se, että, että leikkauksilla sitten kuitenkin tosiasiassa vaarannamme niin kuin luottamuksen, jonka olemme saavuttaneet kumppanimaidemme kanssa tässä kehitysyhteistyössä. Ja, ja se on se, mitä pitäisi ennen kaikkea tässä nyt vaalia. Ja, ja haluaisin kiittää komissiota siitä että olemme nyt kuulleet tämän realistisen kuvan siitä mitä leikkaukset neuvoston taholta merkitsevät tälle yhteistyölle partnerimaiden kanssa. Mr. Neuser, please. Herra Neuser. Ja, vielen Dank. Äh, Kiitos, herra Fernandes, tästä johdantopuheenvuorosta. Ja aivan kuten esititte, niin tämä on linjassa edellisten kanssa. Pientä edistystä ei maksettuja maksuja ei voida käyttää, mutta tiettyä joustavuutta on. Ehkä voisitte kertoa vähän, mitä mieltä EU-delegaatiot paikan päällä ovat tästä asiasta. Ja miten tämä vaikuttaa EUn uskottavuuteen, koska projekteja joudutaan leikkaamaan tai lykkäämään rahapulan takia ja kansalaisjärjestöjä on pyydetty apuun. Tämä ei mielestäni kuulosta kovin uskottavalta kehitysavulta, joten <clears throat> olisi hyvä, että kun neuvoston kanssa keskustelette, kertoisitte sille, että miltä tämä tilanne näyttää paikan päällä. EU-delegaatiot kumppanimaissa ovat varmasti hyvin diplomaattisia, mutta saattaa olla, että uskottavuus on tässä koetuksella kun nyt joudumme rahapulan kanssa painimaan, joka on siis lähtöisin nimenomaan neuvostosta. Herra Görens ja sitten herra Leeds. Erittäin iloinen olin, kuulin, kuulin esittelijän Fernandesta. Hän tosiaankin valitsi sopivat sanat kuvatakseen tilannetta, mitä tulee eh, kehitysyhteistyöbudjettiin. Minun mielestäni nämä maksamattomat. Meille ei kuitenkaan kerrota siitä, että riittävätkö määrärahat vai ei. Jos tässä katsotaan hyvin varovaisesti asioita, niin aina pystyy säästämään ja aina pystyy sitten kompensoimaan näitä puutteita jossain muualla – 2014 vuosi ja vielä enemmän tämä vuosi ovat olleet erittäin vaikeita vuosia, koska meillä ei ole koskaan ollut niin paljon humanitaarisia kriisejä kuin näinä vuosina. Syyria, Libya, Etelä-Sudan, Keski-Afrikan tasavalta. Meillä on valtavasti kriisejä, jotka vaativat Euroopan unionin budjetiltakin asioita. Minua kiinnostaa laadullinen analyysi näistä kriiseistä, joihin ei olla voitu puuttua riittävästi, koska meillä ei ollut riittävästi budjettivaroja. Tässä viittaisin Litsin näkemykseen neuvoston toiminnasta. Minun mielestäni asioissa pitää suhtautua hyvin poliittisesti silloin, kun äh, vedotaan äh, neuvoston. Komissio yrittää toimia, mutta neuvosto kuitenkin estää usein toiminnan. Minun mielestäni äh, neuvoston toiminta on aivan ala-arvoista. Mr. Leeds and after him Mr. Fernandez has a possibility to answer. Please, Mr. Leeds. Schönen Tag, Herr Fernandes. Herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Kiitos herra Fernandes tästä johdantopuheenvuorosta lyhyesti ottaisen kantaa. Yksi asia, jonka haluaisin nostaa esille, on se, että tässä on aina suurempi aukko maksusitoumusmäärärahan ja maksumäärärahan välillä. Ja sitten mitä täällä tuli esille liittyen jo rahoitettuun tukeen, esimerkiksi elintarviketuki, niin Tämä on aika merkittävää sitä taustaa vasten, että nythän on kehityksen vuosi, kehitysavun vuosi. Ja että nyt melkein on kaikki rahat jo käytetty, kuten täällä komission puheenvuorosta kuulimme jo, joiltakin osin, niin tämä ei ehkä poliittisesti ole kauhean hyvä idea. Ja aivan kuten kollega Norbert Noiser jo sanoi, niin kehitysavun suhteen pitäisi todella optimaalisesti pyrkiä tasapainottamaan tätä rahoitusta. Kiitos ja herra Fernandes, olkaa hyvä ja vastatkaa näihin kysymyksiin. Je vous euh, remercie. Je peux vous dire que... Kiitoksia. Voin todeta, että me olemme tavoitteiden kanssa yhtä mieltä, mutta haluaisin mm, puhua neuvoston ja muutamien maiden tilanteesta. Kaikkihan tietävät, että me olemme hyväksyneet monivuotisen talouskehityksen ja kaikki jäsenvaltiot ovat olleet sitä yksimielisiä. Mutta kun budjetti on vielä pienempi kuin oli ennakoitu yhdelle tietylle vuodelle, niin miten se on mahdollista, kun jäsenvaltiot ovat kuitenkin hyväksyneet monivuotisen rahoituskehyksen? Meillä on useita jäsenvaltioita, jotka vastustavat ää, talousarviota, vaikka, ku, vaikka budjetti talousarvio kunnioittaa MFFää. Aina tietyt jäsenvaltiot vastustavat talousarviota, näin on. Kun puhutaan humanitaarisesta avusta, niin jäsenvaltio valtiot myös omissa talousarvioissaan myöntävät varoja humanitaariselle avulle. Meidän budjetissamme kaikki on säännelty kontribuutioiden osalta. Tietysti jäsenvaltiot itse, jos päättävät leikata kehitysmäärärahojaan, niin se on tämän kyseisen jäsenvaltion päätös. Sitten maksatusongelma vuonna 2014 650 miljoonaa oli nelosotsakkeen summa. Se on häpeällistä. Se vie meitä uskottavuutta. Se, mihin on sitouduttu, täytyy maksaa. Sitoumukset täytyy maksaa. Se on velvoite. Se on jopa juridinen velvollisuus. Me olemme kovasti korostaneet näitä maksumääräraha- ja maksatusasioita myös neuvoston suuntaan. Minä toivon, että toimi elinten välinen sopimus tai sopimukset, jotka ovat kirjallisia, että niitä kunnioitetaan, että myös neuvosto niitä kunnioittaa. Me olemme taistelleet kovasti maksumääräysten ja myös tämän hätäapuvarauksen puolesta ja tasapainon puolesta. Me vaadimme tasapainoa ja sellainen on näkyvissäkin, mutta siitä huolimatta on tehty leikkauksia, joita emme voi ymmärtää. Jos katson otsaketta neljä, kaksi, siis meillä on täällä tämä maahanmuutto budjettikohta, Viisi miljoonaa maksuissa ja sitoumuksissakin 200 000. Eli ensin on budjettikohtia ja sitten niistä leikataan. Jotkut budjettikohdat, niistä sanotaan, että niihin ei kajota tänä vuonna, koska halutaan lähettää jonkinlainen poliittinen viesti ja niin edespäin, mutta siitä huolimatta tämä ei vetele. Sitten tarkistuksista. Olen sitä mieltä ja me olemme siis, meidän tehtävämme on ö, tarkastella ö, kehitysyhteistyötä, myös maahanmuutto ö, kehityskulun näkökulmasta. Se kuuluu tämän valiokunnan toimen kuvaan Meidän täytyy jatkuvasti seurata tätä tilannetta ja on selvää, että tulemme myöhemminkin neuvottelemaan näistä tarkistuksistamme sovittelussa. Meidän täytyy muistaa, saavuttaa ulkoisen solidaarisuuden tavoitteemme ja velvoitteemme. Se on selkeä velvoite meille. Ja me emme voi hyväksyä humanitaariseen apuun tehtyjä leikkauksia ja maahanmuutto, kun otetaan huomioon tämä maahanmuuttotilanne, jossa nyt olemme. Ja Görensille sanon, että olen yhtä mieltä teidän kanssanne. Kun ajatellaan, ää, mitä emme ole voineet tehdä, kun meillä ei ole ollut riittävästi rahaa. Tämä on vähän niin kuin sanoisi, että voidaan sanoa, että kun riittävän monta kertaa jätetään tekemättä jotain, niin tekemättä jättämisen kustannukset koituvat suuremmiksi kuin se, että olisi toimittu. Eli me tulemme maksamaan aika rankat viulut siitä, että emme tee mitään. Kun ajatellaan vaikka näitä lapsia, jotka eivät pääse kouluun, ähm, kun ajatellaan näitä äh, kahta ja puolta miljoonaa syyrialaista lasta, jotka eivät pääse kouluun, me tulemme maksamaan suuren, suuren hinnan tulevaisuudessa siitä, että me emme nyt tee mitään. Haluan kiittää teitä kommenteistanne ja me jatkamme yhteistyötämme, jotta tavoitteemme paremmasta talousarviosta toteutuisi. Sellaisesta talousarviosta, joka kunnioittaa sitoumuksia ja sääntöjä ja neuvoston julkilausumia ja monivuotista rahoituskehystä. Me joustovälinettä ja sitoumustamme ulkoisesta solidaarisuudesta. Kiitos. Okay, thank you, Mr. Fernandez. Kiitos, herra Fernandes. Näytätte olevan samoilla linjoilla valiokunnan muiden jäsenten kanssa. Sitten esityslistakohdan toinen osio. Valmistelija Leeds, olkaa hyvä. Mr. Fernandez, uh, thank you very much. Kiitos herra Fernandes ja kiitos puheenvuorosta. Vastaan näihin viimeisiin kysymyksiin. Puhun Saksaa kuitenkin. Se on helpompaa näissä sisältökysymyksissä, mutta juuri äh, tässä otan kantaa tähän koulutuskysymykseen. Se on valiokunnallemme hyvin tärkeä kysymys. Niin, jatkan siis saksaksi. Ja haluaisin kiittää ensiksi kaikkia kollegoita, jotka ovat jättäneet tarkistuksia määräaikaan mennessä. Ennen kuin menen näihin tarkistuksiin itsensä, niin ottaisin esille nämä kaksi perusongelmaa, jotka tässä tulivat jo esille. Näiden tulee ilmetä hyvin tarkistuksissa ja niiden tulee olla mukana trilogikeskusteluissa. Yksi asia, jonka jo mainitsimme, on se suuri aukko, maksusitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen välillä. Tämä on suuri ongelma ja erityisesti tätä kohtaan nyt, tai tähän pitää nyt kiinnittää huomiota ja tätä pyrkiä torjumaan. <clears throat> Jos maksumäärärahat ovat aina pienempiä kuin sitoumusmäärärahat, niin tämä saattaa johtaa sitten maksujen maksamatta jättämiseen ja, ja projektien lykkääntymiseen. Ja ja on tärkeää, että tehdään tarkka arvio, mikäli projekteja joudutaan lykkäämään. Tämä on hyvin tärkeä asia. Ja sitten tämä ero vuoteen 2015 nähden on ehkä johdettavissa näihin maksusitoumusmäärärahojen ongelmiin ja tämä on asia, jota me emme voi hyväksyä. Tämä täytyy komissiolle ja neuvostolle sanoa. Sitten toinen ongelma on nämä kasvavat konfliktit. Etelä-Sudan, Jemen, Syyria, Irak, suuret pakolaisvirrat ovat täältä tulossa. Euroopan pitää reagoida tehokkaasti katastrofaaliseen humanitaariseen tilanteeseen ja jopa lisätä humanitaarista apua. Neuvosto on tässä tehnyt hyvää neuvottelutyötä mutta, mutta minun täytyy kuitenkin tar- valmistelijana vaatia lisää apua tai lisää varoja humanitaariseen apuun. Ja <clears throat> sitten nämä DCI-instrumentit pitää Niitä pitää lisätä kolmekin konkreettista välinettä haluaisin budjettiin lisättäväksi. Nämä herra Fernandes jo mainitsikin, maahanmuutto- ja pakolais- tai turvapaikkapolitiikka. Tässä pitää lähteä liikkeelle komission eh, ehdotuksesta 45 miljoonaa euroa, 22 miljoonaa euroa ja sitten 560 000 eh, näiden näiden maksusitoumusten ja sitten ja sitten 25 miljoonaa ja 60 000 näiden maksumäärärahojen suhteen pitää lisäystä tulla. Sitten paikallisviranomaiset ovat keskiössämme. Komission ehdotus 60 miljoonaa 292 91 000 ja sitten nämä komission ehdotukset tältä osin. Nämä pitäisi nostaa 66 miljoonaa ja 290 000, miljoonaa ja 160 000 sitten maksumäärärahojen suhteen. Tässä tarkoituksena on, että saavutetaan tehokas täytäntöönpano työssämme paikallisviranomaisten kanssa. Ja sitten tarvitaan koulutusta lahjonnan vastaista koulutusta, parempaa infrastruktuuria, parempia palveluita. Sitten kolmas ja tärkein tarkistus liittyy humanitaarisen apun avun lisäykseen. Humanitaariset kriisit juuri näillä konfliktialueilla äh, lisääntyvät ja kärjistyvät. Irakissa kahdeksan miljoonaa ihmistä tarvitsee apua ja sitten 55 miljoonaa euroa äh, tämä pitäisi korottaa tässä energiaa, juomavettä, infrastruktuuria. Tätä pitäisi vahvistaa. Osa siitä pitäisi ohjata koulutukseen, kuten useat puhujat jo mainitsivatkin. Ja tällä hetkellä noin 1,95 prosenttia vain menee humanitaariseen apuun. 10 miljoonaa tästä 55 miljoonasta pitäisi ohjata koulutukseen. Tämä tarkoittaa mobiilikouluja ja sitten pyritään siihen, että lapset kriisialueella, kuten esimerkiksi Syyriassa, pääsevät jonkinlaisen koulutuksen piiriin. No tässä nämä tärkeimmät tarkistuskohdat. Kiitän komission edustajia ja sitten myös budjettivaliokunnan esittelijää yhteistyöstä ja mie- mielelläni käyn sitten yhteistyötä keskustelua kanssanne asiasta myöhemminkin. Ja sitten mitä tulee näihin projekteihin. Täytyy katsoa, mitä projekteja jatketaan vuodelle 2016 ja tästä keskustelen sitten asianosaisten kanssa vielä tänään ja sitten tarvittaessa tarkistukset tehdään ennen määräpäivää, joka on siis 27. Kiitos. Thank you, Mr. Leeds. Now we listen to the shadow. Kiitos, herra Leeds. Ja sitten varjoesittelijä, herra Gören. Merci, president. Euh, j'hésite. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen nyt hiukan epäröivällä äh, kannalla. Pitäisikö tätä budjettiehdotusta kutsua äh, liian rehelliseksi vaikka miksikä? On selvää, että neuvosto ei ole kunnioittanut sitoumuksiaan. Äh, neuvosto kertoo meille kaikenlaisia tarinoita verukkeiksi. Kun ajatellaan monivuotista rahoitus kehystä, niin otsakkeeseen neljä emme saaneet sitä, mitä luvattiin. Van Rompuy tuolloin totesi, että myönnän, että tilanne ei välttämättä ole tyydyttävä, mutta jäsenvaltiot voivat kompensoida tämän eurooppalaisen kehityskonsensuksen mukaisen päätöksen perusteella. No, nyt voidaan todeta, että kun katsotaan sekä kansallisia budjetteja että Euroopan unionin tas- talousarviota, niin la- lasku, laskua, lasku on sel- selvä. Nyt me emme enää voi ö, selittää tätä kellekään ihmiselle järkevästi. Ei tarvitse kuin mennä tuonne äh, Luxemburgin aukiolle. äh, ja jos joku meistä, jos, jos joku kysyy, miten ta, tässä reagoidaan kansainvälisiin ri, kriiseihin, me vastaamme, että mm, meillä ei kovasti ole keinoja, niin yleensä meidät leimataan, vaikka itse asiassa jäsenvaltiot ovat vastuussa. Jäsenvaltiot ovat vastuussa siitä, että eivät pysty pitämään lupauksiaan. Me olemme käyneet keskustelua niistä suurista prioriteeteista, joita meillä on edessämme. Meillä on yhä enemmän ja enemmän tarvetta vastata humanitaariseen avun tarpeeseen. Ja ö, me tarvitsemme kaikki ne määrärahat, jotka on kirjattu viime vuoden budjettiin, jotta voimme vastata äh, nykyisiin äh, humanitaarisiin kriiseihin. Me emme, se, se vetelee, että me vain äh, maksat, maksamme rästimaksuja. Kun ajatellaan vaikkapa Afrikan tilannetta, mistä, mistä raha tulee, jos Euroopan unionista ei heru mitään, jos jäsenvaltioista ei heru mitään, taikka jäsenvaltiot eivät halua osallistua tähän toimeen, niin hyvältä ei näytä. Me olemme käyneet keskustelua muun muassa erilaisten organisaatioiden kanssa, kansainvälisten järjestöjen kanssa tästä maahanmuuttokysymyksestä, pakolaiskysymyksestä, ja se edellyttää toimintaa. Sitten kun ajatellaan meidän talouskumppaneitamme, taloudellisia kumppaneitamme, kun ajatellaan sopimuksia Afrikan maiden kanssa, sen jälkeen kun nämä sopimukset on ratifioitu ja ne astuvat voimaan, niin niistä koituu tiettyjä seuraamuksia. Niistä, niistä koituu seuraamuksia kumppanuus maille. Kun ajatellaan Euroopan kehitysrahastoa, niin me emme voi edes osittain kompensoida sitä vajetta, joka muualla on syntynyt. Jos me sieltä yritämme kompensoida maksut näille maille, niin täytyy ensin pohtia, mihin kohdennamme tämän rahan. Ensinnäkin terveys, terveydenhoitosektoria on ehdottomasti kehitettävä Afrikan maissa, ja kysymys kuuluu, mistä raha otetaan, mistä se saadaan. Neuvosto meille vain kertoo verukkeita, mutta meidän täytyy olla äärimmäisen suorapuheisia niin neuvoston suuntaan kuin komissaarinkin suuntaan. Meidän täytyy puhua suorin sanoin. Ja kun ajatellaan monivuotista rahoituskehystä, niin meidän täytyy senkin avulla luoda jonkinlaista kasvattaa painetta, koska muuten emme voi pitää lupauksiamme. Meidän täytyy nytkin, nytkin jos katsomme, mitä olemme luvanneet ja mitä olemme tehneet, niin tämä on mennyt täysin myttyyn. Okay, thank you and, Mrs. Uh, <clears throat> Hautala. Kiitos sitten edustaja Hautala. Meidän on syytä olla tyytyväisiä komission ehdotukseen ja erityisesti siihen, että maksumäärärahat ovat, voimakkaasti lisääntyneet kehitysyhteistyöbudjettilinjoissa ja tämän pitäisi nyt auttaa siihen, että, pääsemme näistä maksuvajeista hieman eroon. on myös niin, että meillä on tämä noin 260, itse asiassa tarkalleen ottaen 261 miljoonaa euroa tässä monivuotisessa maksukehyksessä otsakkeen neljä osalla tämmöistä niin kuin joustovaraa ja sitä meidän tulisi nyt käyttää siihen, että hyvin huolellisesti harkittuihin kohtiin osoitamme lisää maksumäärärahoja eh, niihin kohtiin, joista neuvosto on leikannut. Mutta tässä varmasti täytyy ottaa huomioon se, että myöskin AFET-valiokunnalla on, on tarpeita ja intressejä lisätä eh, budjettiin eh, määrärahoja ja ymmärtääkseni esimerkiksi Palestiinan kysymys, Palestiinan tuki on, tällainen, johon voimme siltä suunnalta odottaa korotuksia. No, sitten jos katsoo, mihin nyt sitten on, on komissio satsannut, niin eh, on ihan hyvä, että, että paikallisviranomaisille osoitetaan lisää määrärahoja, eh, mutta se mikä on huolestuttavaa että, että e, dci eli kehitysyhteistyöinstrumentissa on vähennyksiä ympäristö ja ilmastonmuutokseen ja toivoisin että voisimme tälle asialle jotakin tehdä ja ainakin meidän ryhmämme mielellään tekisi tästä sitten muutosehdotuksen mutta uskon että esittelijä varmaan tätä harkitsee. E, no, hallintomäärärahat eivät koskaan ole kovin suosittuja kehitysyhteistyössä mutta valitettavasti ne on, niitä on kuitenkin oltava sen takia että muuten ohjelmat eivät ole laadukkaita ja niitä, niitä on nyt hieman nostettu ja se on hyvä asia. No sitten tämä kysymys tästä alemman keskitulon maista. Voi olla aivan järkevää, että nyt sitten otetaan vähän ennakkoon aikaistetaan määrärahoja latinalaiseen Amerikan maihin ja Etelä-Afrikkaan, koska todellakin ne eivät enää ole sillä tavalla prioriteetteja kehitysyhteistyössämme, kun ne ovat päässeet tähän alemman keskitulon maiden kategoriaan. Humanitaarista avusta on puhuttu paljon ja se on todella tärkeää. Minusta on hienoa, että komissio on, on päättänyt satsata tähän Syyrian lasten tilanteeseen voimakkaasti ja voimme kaikki olla samaa mieltä siitä, että, että siellä on, on valitettavasti syntymässä menetetty sukupolvi, joka jää kokonaan koulusta ulkopuolelle. Mutta meidän pitäisi katsoa vielä näitä humanitaarisen avun määrärahoja. Tosiaan maahanmuutosta jo, jo sekä esittelijä Fernandes että, että meidän esittelijä Leeds puhuivat ja ja siihen on todella tärkeää osoittaa määrärahoja. Kiitos. Okay, thank you. I don't have, yeah. uh. Kiitos. Niin, Rova Hoiber vielä, olkaa hyvä. Ja, einen weiteren Punkt möchte ich... Yhden asian haluaisin nostaa vielä esille. Huomasin nimittäin, aivan kuten Arne Liit sanoi, että budjetti budjettilinja, jolla tuetaan paikallisviranomaisia, että sitä on korotettu, mutta samanaikaisesti ympäristö- ja ilma- ilmastonmuutosprojekteja on leikattu. Miksi näin on tehty? Tämä on tulevaisuuden kannalta relevantti aihe, ilmastonmuutos ja ympäristöasiat. Olisi hyvä, jos tälle asialle saataisiin tarvittava määrä rahaa. Okay, thank you. Kiitos. Muita puhujia listallani ei ole, joten edustaja Leeds tekee yhteenvedon. Dear colleagues, thank you very much. Uh, Kiitos hyvät kollegat. Herra Görens, te hyvin täsmällisesti kuvasitte tätä tilannetta ja meidän täytyy nyt muodostaa näkemys näkemyksemme siitä, että miten me haluamme jatkaa tätä rahoituskysymystä tai miten siihen suhtaudumme, minkälaista kehityspolitiikkaa pitäisi tehdä. Ja aivan kuten kollegat sanoivat, niin meidän täytyy tehdä yhteistyötä myös kansallis, kansallisen tason kanssa, että kansallisten budjettien pitäisi olla yhdessä linjassa tavoitteidemme kanssa. Mutta jos nyt palaan takaisin tähän mietintöön, niin kiitos kommenteista joita voimme ottaa huomioon. Ja kyllä tämä ilmastonmuutos ja ympäristöasiat, nämä ovat tärkeitä politiikan aloja, joten tämä on asia, johon pureudumme vielä yhdessä ja muodostamme siitä sitten yhteisen kannan. Kiitos keskustelusta. Kiitos. Meillä on vielä hetki aikaa keskustelulle. Haluaisivatko komission edustajat kommentoida käytyä keskustelua? Olkaa hyvä. No particular question. Ei mitään erityisiä kysymyksiä, mutta haluaisimme vain ilmaista kiitoksemme. Olemme tyytyväisiä aloitteisiin ja aikomukseen lisätä humanitaarista budjettia. Vielä on aivan totta, että meillä on merkittäviä ongelmia asettaa prioriteetteja ensi, viik- eh, ensi vuodelle normaalisti 20 prosenttia eh, laitetaan sivuun operatiiviseen eh, varaumaan, jotta voidaan vastata uusiin kriiseihin, jotka saattavat tulla. Ja sitten hätäapuvaraus isompiin kriiseihin, joita saattaa tulla. Ja tämä on erityisen vaikeaa ensi vuonna, koska meillä on jo aikaisemmista Syyrian, Syyrian ongelmista 1,1 miljardia paketti ja siitä 200 miljoonaa ensi vuodelle. Ja tämä sinänsä on jo aika iso osuus. Eli kaikki keinot, jotka paremmin vievät eteenpäin uusia prioriteetteja koulutusta humanitaarisen avun kontekstissa. Tällä tavoin voitaisiin taata se, että me olemme päivän tasalla niin, että voimme taata täytäntöönpano tapaamme. Voimme kertoa ihmisille, minne rahat menevät. Me seuraamme asioita tarkasti, varsinkin ajatellen koulutusta. Meillä on hyviä kokemuksia aloitteesta Children for Peace, joka liittyi parin vuoden takaiseen Nobelin rauhanpalkintoon ja erittäin hyvä uusi väline koulutuksessa humanitaarisissa kriiseissä, joten kiitoksia näistä aloitteista. Olemme valmiit lähtemään yhteistyöhön ja tehdä kaikki, jotta asiat voidaan hoitaa. Kiitos. Kiitos. Ja tosiaan tarkistusten jättämisen määräaika on maanantaina 27. kello 14 ja sitten jäsenet saavat mietintöluonnoksen tekstin ja siihen tarkistusten jättämisen määräaika on ensimmäinen syyskuuta kello 12 ja sitten äänestys tapahtuu 3. syyskuuta ja tuolloin on vielä mahdollisuus keskustella mietinnöstä. Tässä siis äh, käy käsittelyaikataulu. Nyt meidän täytyy odottaa taas kymmenisen minuuttia ennen kuin aloitamme koneäänestyksen. Se alkaa siis 11.15. Kiitos.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 Okay, now we can start. Uh, no niin, nyt voimme aloittaa äänestykset. Mutta testataanpa ensin laitteita. Ja ehdotukseni on, että jatkamme heti äh, äänestyksen jälkeen kokouksen käsittelyssä, joka äänestää kyllä vasta- tai puolesta niin, ja vastaan puolesta ja vastaan. Testataan laitteita. If, have, have everyone voted, Mr. Ovatko kaikki äänestäneet? Herra Predalla ei ole korttia, no se on tulossa, hyvä. No niin, laitteet näyttävät toimivan, äänestys päättyy. Aha, okei. Okay. No niin, 19 puolesta nolla vastaan. Äänestetään kehitysmaiden paikallisviranomaisten roolista kehitysyhteistyössä. Eleni Teo Karous on esittelijä ja äänestämme nyt. Ensiksi tarkistus 20 puolesta käsi ylös vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi numero seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 ja 22 raukeavat 23 puolesta kaksi, äh, vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 24 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 25 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi numero kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten sitten kompromissi 9. Anteeksi, tarkistus 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38. Eikö? Ei. Ahaa, tämä on vedetty pois. 38 puolesta vastaan. 38 siis. Niin. Niin siis tarkistus 37 oli mukana kompromissi numero kahdeksassa. 38 puolesta vastaan. tyhjää, hylätty. 39 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 40 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 41 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 on sitten seuraava puolesta vastaan tyhjää paljon tyhjiä ääniä, joten tarkistetaanpa koneellisesti. 44. Koneäänestys alkaa. Hyväksytty. 20. Niin, 12 puolesta. 45 puolesta vastaan vastaan, tyhjää. Tämä ei nyt ollut ihan selkeä äänestys. Jotkut äänestivät kaksi kertaa. Tarkistus 45 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 46 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 13 on vedetty pois, 47 puolesta. 47 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan. Tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta. A, hetkinen, tämä raukesikin. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus numero yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 16, anteeksi 17 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 17 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 19 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Suullinen tarkistus 2 puolesta, vastaan, tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa koneäänestyksellä. Äänestys alkaa, päättyy, 16.3. No kyllä tämä nyt aika selvältä näyttikin. Hyväksytty. Sitten nämä sitaatit. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten äänestetään mietintöluonnoksesta. Äänestys alkaa koneellisesti. Nimenhuutoäänestys ään, äänestys alkaa. Kaikki ovat äänestäneet 19 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää hyväksytty. Äänestys on päättynyt ja nyt kun, kun kerran näin äänestimme, niin jatkamme saman tien keskustelua asiasta sukupuolten tasa-arvo ja kehitys. Onnittelut esittelijä Teo Karusille. Sukupuolten tasa-arvo ja kehitys seuraavana. Ja Tästä käydään keskustelua, keskustelu suullisesta kysymyksestä ja keskustelun päätteeksi annettavasta päätöslauselmasta. Muistanette, että asiasta käytiin hyvin hedelmällistä keskustelua ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa kehitysvaliokunnan viime kokouksessa. Koordinaattori päätti, että 23.7. esitetään suullinen kysymys ja keskustelun päätteeksi annettava päätöslauselma. Ajankohta on hyvin kriittinen. Kehityspuitteistoa ollaan juuri saattamassa loppuun ja, ja suunnitellaan tulevaa suunnitelmaa sukupuolten tasa-arvo- ja kehityssuunnitelmaa. Sitten on kaksi suullista kysymystä, yksi komissiolle, toinen neuvostolle ja sitten keskustelun päätteeksi annettava päätöslauselma luonnos ja nämä molemmat alleviivaavat tämänhetkisen sukupuolten tasa-arvo- ja kehitystoimintasuunnitelman puutteita ja vaaditaan vahvempaa sitoutumista ulkosuhdepalvelulta, komissiolta ja neuvostolta, jotta voidaan varmistaa uuden sukupuolten välisen tasa-arvon toimintasuunnitelman hyvä toteuttaminen. Nyt annan puheenvuoron rouva Hautalalle. Hän on pysyvä esittelijä näissä asioissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, Linda McGavin on tällä hetkellä Addis Abebassa – DG-valtuuskunnan johtajana kehitysyhteistyökonferenssissa ja me olemme yhdessä laatineet tätä päätöslauselmaa. Aivan alkuun haluaisin tähdentää, että komission ehdotus sukupuolten tasa-arvo suunnitelmaksi on erittäin tärkeä mahdollisuus. Sitä ei saa päästä käsistä. Tällä tavalla saadaan sukupuoli eh, teemaksi, joka, jota toteutetaan kautta linjan, erityisesti paikallistasolla, on eh, lienee laaja yhteisymmärrys kaikkien sidosryhmien eh, kesken siitä, siis aina kansalaisyhteiskunnasta komission arviointiin siitä, että että meiltä ei puutu tärkeitä teemoja. Meillä on hyviä temaattisia kysymyksiä, jotka liittyvät naisten taloudelliseen voimaannuttamiseen, lisääntymisterveysoikeuksiin ja niin edespäin, mutta meiltä puuttuu kyky siirtyä sanoista tekoihin. Ja se on tämän päätöslauselmaehdotuksen tavoite ja syyskuussa on siis tarkoitus esittää suullinen kysymys komissiolle ja neuvostolle. Komissio on julkaissut kiintoisan arvion omasta sukupuolten tasa-arvosuunnitelmastaan. Komissio on täysin valmis oppimaan ähm, tai ottamaan oppia tähän mennessä tapahtuneesta ja arvion tärkein tulos on se, että EU ei välttämättä pidä lupauksiaan tällä alalla. Eli, eli sitoumusten ja toisaalta EUn kyvyn toimia välillä on aukko. On myös ilmeistä, että EUn komission osastot ja ulkosuhdehallinto eivät ole kyenneet kommunikoimaan prioriteetteja henkilöstöllensä sen enempää päämajassa kuin lähetystöissäkään, ja sen vuoksi henkilöstöllä on aika heikko käsitys siitä, mitä sukupuolten tasa-arvo tarkoittaa tällä saralla. Ja nyt meillä on mahdollisuus parantaa tilannetta. Me peräänkuulutamme myös sitä, että komissio ei ainoastaan antaisi tämän asian edetä kepeästi, vaan parlamentin tulisi peräänkuuluttaa tiedonantoa. Meillä on syytä olettaa, että mimicha komissaarimme ei vastustaisi tämän kaltaista menettelyä, eli sitä, että sekä neuvostolla että parlamentilla olisi täysimittaiset mahdollisuudet sanoa sanansa tähän tärkeään kehitysyhteistyöpolitiikan aspektiin, mutta niin sanotun paremman lainsääntelyn nimissä komissio vaikuttaa epäröivältä ja meidän tulisi nyt rohkaista komissiota esittämään tiedonanto, koska jos sitoumusten ja toiminnan välillä on kuilu, niin on korkea aika toimia kaikin mahdollisin keinoin. Kiitos. Okay, thank you. And now... Kiitos. Ja sitten ensiksi varjoesittelijät. Niin, anteeksi, koordinaattorit. Charles Görens ensimmäisenä. Stier ja Noiser eivät ole vielä paikalla. Voisin sanoa parikin seikkaa aivan lyhyesti. Tämä on erittäin hyvä mietintö ja e, erittäin hyvä oli Heidin alustus. E, minä olen tutustunut tähän aiheeseen äh, ja minä olen kyllä nyt aika vakuuttunut sen jälkeen, kun kuulin Heidin puheenvuoron. Okei. Okay. Hyvä näin. Entä muut koordinaattorit? Herra Deva, haluaisitko käyttää puheenvuoron? Uh, Mr. Chairman, thank you. Um, um... Puheenjohtaja, kiitoksia. En aio pitää pitkä puhetta, mutta totean, että tämä on erittäin tärkeä aihe. Jo se, että puhumme tästä asiasta, herättää kiintoisia kysymyksiä esim. siitä, miksi meidän täytyy puhua näin itsestäänselvästä asiasta. Sukupuoli, puolten tasa-arvo ja naisten rooli kehityksessä on erittäin tärkeä elementti missä tahansa yhteiskunnassa, Afrikassa, Aasiassa, naisen osa perheessä, hänen roolinsa perheessä, lasten kasvatuksessa, arvojen jakamisessa, käyttäytymisen ja kansalaiskunnon edistäjänä on erittäin tärkeää ja kun ajatellaan naisten roolia Afrikassa perheen elannon hankkijana Ghanassa, Itä-Afrikassa nimenomaan naiset vetävät pieniä yrityksiä ja taloutta. Miehet istuskelevat kahviloissa jutustelemassa, kun naiset tuovat rahaa kotiin. Joten tähän liittyy tällainen kulttuurinenkin eetos. Naisten rooli Afrikassa ja itäisessä Aasiassakin on äärimmäisen tärkeää. Jos mennään vaikka intialaiselle rakennustyömaalle, niin naiset kanniskelevat ähm, ti- tiiliä, kun taas miehet istuskelevat ja juovat teitä. Eli nimenomaan naiset toimivat aika paljon. Meidän pitäisi oikeastaan äh, haastaa miehet, kysyä, Miksi he ovat vähemmän määrätietoisia, tehokkaita, laiskempia? Miksi he eivät osallistu näihin talouden rakenteisiin? Minä olen nähnyt useita tapauksia, vaikkapa Sri, Lank- Sri Lankassa, jossa mies käy töissä 20-40-vuotiaana, saa pari lasta, sitten lähettää vaimonsa Aasiaan, Itäisen Aasian toimimaan jonkun sheikin piikana ja jää itse eläkkeelle. Vaimo lähettää rahaa perheelle, lapsetkin menevät jonnekin töihin tai jonnekin ja ukko vain istuu kotona. Tämän kulttuurin täytyy loppua. Emme me tietenkään mietinnössämme se oli ehkä välttämättä voi mennä, mutta kyllä meidän jollain tavalla täytyy takoa miesten päähän vastuuntuntoa. Ja jos saisimme asiat muuttumaan, niin saisimme edistystä aikaan. Miten tämän tekisimme, se on toinen asia. Saattaa käydä niin, että meitä syytetään läntisestä imperialismista tai mistä tahansa, mutta jos me saisimme naiset ja miehet tuntemaan ö, itsensä tasa-arvoisiksi keskenään, niin että mm, na, na, na, voi olla niinkin, että naisia komennetaan kantamaan ähm, äh, tiiliä, menemään piikomaan, Itä-Asian ja niin edespäin. Ähm, e, tällainen äh, valtasuhde, että mies komentaa naista kantamaan tiilet tuonne vuoren huipulle, on väärin. Naisille maksetaan vähemmän kuin miehille. Tämä koko rakenne on täysin epätasa-arvoinen. Ja <clears throat> meidän täytyy lähteä vuoropuheluun kuntahallintojen ja aluehallintojen kanssa. Ei keskushallinnolle kannata puhua näistä asioista, se on liian etäinen. Ja meidän apumme jaka, jakamisjärjestelmä on hank, ongelmallinen, koska me lähetämme avun keskushallinnolle, vaikka parhaan tehon saisimme aikaan, jos olisimme tekemisissä kuntien, kylien johtajien kanssa, kylän päämiesten kanssa, niin että voisimme toimia kentällä. Tällainen bla bla bla keskushallinnon kanssa ei vetele. Ei kukaan keskushallinnon poliitikkokaan edes uskalla mennä sanomaan kylän päällikölle, että lakka komentamasta vaimoasi. No, me kuitenkin jatkamme tätä myyttiä, että mukaan maassa keskustelemme valtioiden kesken, lähetämme valtiolle rahaa ja muka teemme jotain hyvää, mutta mikään ei muutu. Jos me haluamme tehdä jotain, meidän täytyy työskennellä ruohon tasolla kansa, kansalaisjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan kanssa paikallisella tasolla ja vaikuttaa ruohonjuuritasolla. Kiitos. Well, the coordinator of GUE just walked out. No niin, GUEn koordinaattori juuri käveli ulos salista. Sitten Maria Hoivu äh, vihreistä. Ole hyvä. Haluaisin korostaa sukupuolten välisen tasa-arvon merkitystä. Muistan <clears throat> YK maatalousreportin, jossa nimenomaan käsiteltiin yhtenä osiona myös sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ja tässä raportista ilmenee, että jos otetaan yksi dollari ja annetaan se miehelle, niin on hyvin todennäköistä, että se tuhlataan saman tien. Jos naiselle annetaan dollari, niin siitä seuraa vaikka mitä hyvää. Naiset ovat avainroolissa kansantalouksissa ja monissa kansantalouksissa tilanne on kuitenkin se, että, että naiset eivät saa omistaa mitään, eikä naisilla ole taloudellisia oikeuksia. Nämä ovat perustavanlaatuisia kulttuurisia kysymyksiä kun me rakennamme valtioita, kun taistelemme köyhyyttä vastaan, niin tärkeää on nimenomaan voimaannuttaa naiset. Asiat hoituvat vain mikäli naisilla on oikeus esimerkiksi omistaa jotakin omistaa tuotannon tekijöitä tai mitä tahansa. Tämä on aivan perusasia köyhyyden vastaisessa taistelussa ja tämä on kansantalouksien rakentamisessa aivan keskeinen kysymys ja tätäkin taustaa vasten haluaisin vielä kerran korostaa tämän mietinnön tärkeyttä ja varmasti teemme yhteistyötä hyvin tässäkin asiassa. Okay, thank you. There is not uh, too great interest. Niin, näyttää siltä, että tämä asia nyt ei herätä kovin suurta kiinnostusta, koska ainoastaan kolme koordinaattoria on paikalla. Sosialistien ryhmästä ei ketään, EPPstä ei ketään ja muutama muukin loistaa poissaolollaan. Haluaako joku muu käyttää puheenvuoron aiheesta komissio? Haluaisiko komissio ottaa kantaa? Please introduce yourself. Esitelkää ensin itse. I'm actually not going to comment. Minä en aio kommentoida. Minä olen oikeuspääosastosta, tasa-arvoyksiköstä ja kollegani, hänen pitäisi kyllä kommentoida. Kiitoksia puheenjohtaja anteeksi, kun aloitimme tämän vähän aikaisemmin kuin piti. Komission asiantuntija on valitettavasti vasta matkalla, ei ikävä kyllä nyt paikalla. Pyydän anteeksi. Heidi Hautalaista. No eipä ongelmaa, Heidi Hautalaista. Remarks. I think Pari huomiota. Deva on aivan oikeassa siinä, miten hän kuvaili naisen osaa suurimmassa osassa kehitysmaista. Mutta haluaisin reagoida myös teidän huomioihinne näistä etäisistä toimijoista ja siitä, kuinka tärkeää on keskustella paikallisten toimijoiden kanssa. Mehän olemme todenneet, että monissa kehittyvissä maissa perustuslait ovat käymässä hyvinkin edistyksellisiksi sukupuolten tasa-arvon osalta. Esimerkiksi avioliittoikä on 18V ja niin edespäin. Mutta perinteisissä oikeusjärjestelmissä tämä sivuutetaan asiat mm, hoituvat niin kuin ovat aina hoituneet ja syntyy lapsiavioliitto-ongelma. Se on erittäin vakava tyttöjen ihmisoikeusrikkomus. Eli olette oikeassa, mutta olen myös pannut merkille, että Malawissa oli perinteinen johtaja tässä jokin viikko sitten, jo, jolle esitettiin pyyntö öö, vihkiä avioliittoon tai naittaa useita nuoria tyttöjä. Hän lähetti kaikki nämä nuoret tytöt kouluun, sanoi, että meillä on perustuslaki, nyt meidän täytyy myös muuttaa käytäntöjämme. Emme ole enää sellaisessa tilanteessa, jossa nuoret tytöt naitetaan vanhoille miehille ja joutuvat lopettamaan koulunkäynnin ja ryhtymään tekemään työtä kotona. Eli meillä on hyviä esimerkkejä ja niitä täytyy ylistää ja kiitellä. Ja olisi kiintoisaa keskustella tämän perinteisen johtajan naisen kanssa, joka tällä tavalla haluaa muuttaa sitä kulttuuria, jossa on, halutaan polkea naisten oikeuksia perinteisten arvojen nimissä – vihreänä olen konservatiivi siinä mielessä, että haluan säilyttää luontoa, mutta en halua säilyttää perinteisiä arvoja, jos perinteinen arvo tarkoittaa sitä, että lapsi joutuu menemään naimisiin. Thank you for the... Kiitos Heidi. Kiitos tästä kiinnostavasta keskustelusta. Tarkistusten jättämisen määräaika on toinen yhdeksättä kello 12 ja tästä äänestetään sitten 22.9. No niin, nyt päätämme aamun kokouksen ja jatkamme iltapäivällä kello 15. Kokous on päättynyt.